auttaa meitä löytämään tämän tasapainon ja lähettämään oikeita viestejä muulle maailmalle. Kiitos. Kiitoksia. Tämän kohdan keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivän. Päätösasma esitys, jonka esittelijä meille on esitellyt, Vampas Tammekos. Ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla viimeinen tässä yöistunnossa. Ja viimeinen kohta on Hoislingin mietintö EUn valkuaisvaje. Tämä on vanha ongelma ja nyt puheenvuoron saa esittelijä neljäksi minuutiksi ja hän esittelee tämän mietinnön. Olkaa hyvä. Ja, president, meine... Puhemies, hyvät naiset herrat, hyvät kollegat Ensinnäkin haluan esittää lämpimät kiitokseni varjoesittelijöille kollegiaalisesta yhteistyöstä tämän mietinnön tiimoilta. Tämä on hyvin kunnianhimoinen mietintö nyttemmin ja haluan nyt vain lyhyesti puuttua niihin kohtiin, jotka ovat tärkeitä ja ottaa esille myös nämä ristiriitaiset kohdat. Ensinnäkin meillä on valtava valkuaisvaje Euroopan unionissa. 80 prosenttia meidän valkuaiskasvitarpeistamme tuodaan ja tendenssi on valitettavasti kasvava tämä vastaa noin 20 miljoonaa hehtaaria, jota voisimme käyttää, tai sitten 10 prosenttia meidän alueesta, missä tavallaan siirretään muihin maihin, jossa sitten tuotetaan näitä valkueista. Yksi syy tähän oli, se, oli tämä Blair House-sopimus yhdysvallan alussa, jolloin Euroopan Äh, tuotannon kilpailukyky kärsi kovasti tästä ja tämä oli syy siihen, minkä takia vain halpaa soijaa sitten tuli oikein läjäpäin meidän markkinoillemme. Tämä taas äh, merkitsi sitä, että, että 30 prosenttia palkotuotteista väheni meille ja se on kuitenkin on kysymys 3 prosentista äh, kolmen 3 prosentin alueesta, jossa viljellään näitä palkokasveja Euroopassa, Saksassa vain 1 prosentti me olemme päätyneet kriittiseen kohtaan, jossa tutkimuskehitys erityisesti Euroopan valkuaiskasvien kohdalla on uhan vaaran alla. Siis tähän meidän täytyy panostaa, jotta valkuaisviljely, aineviljely saataisiin taas eteenpäin, koska muuten ajaudumme sellaiseen tilanteeseen, jolloin koko valkuaiskasviviljely on vaarassa Euroopassa ja silloin me menettäisimme myös sen myönteisen vaikutuksen, jota valkuaiskasveilla on maataloudessa tässä mielekkäässä mielekkäässä viljelykierrossa. Potentiaalia löytyy viljelyyn Euroopassa. Mainitsimme yhden kohdan, jossa me puhumme oikeudenmukaisemmista kilpailuehdoista. Rehaus-sopimus täytyisi minun mielestäni asettaa kyseenalaiseksi tai oikeastaan saada pois tykkänään. Ei, mutta tärkeää meille on, että valkuaisaineiden viljely tulevaisuudessa olisi osa Euroopan maatalouspolitiikan uutta rakennetta, jossa se olisi tärkeässä asemassa, koska siinä on hyvin monia myönteisiä asioita, jotka liittyvät maatalouspolitiikan uudistamiseen. On hyvin tärkeää, se on tärkeää vesien ja ilmastonsuojelun kannalta, myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Annan yhden esimerkin, että näillä palkokasvien viljelyllä on merkittävä osuus hiilidioksidin sitomisessa silloin voitaisiin äh, silloin äh, voitaisiin vähentää typen käyttöä ja nitraattien käyttöä lannoituksessa ja tämä olisi kiinteä, voisi olla kiinteä osa tulevaa viljelykiertoa uudessa maatalouspolitiikassa. Tärkeää on, ja tämä on keskeinen asia, että saadaan vähennettyä, äh, vähennettyä tuontiriippuvuutta, voitaisiin samalla varmistaa viime kädessä Euroopan lihan valmistus ilman tätä tuontiriippuvuutta Eurooppa on toisella sijalla tässä, tässä tuonnissa. Kiina on ykkönen, siellä tuodaan enemmän äh, valkuaisaineita kuin Euroopan unioni. Me olemme siinä mielessä kilpailijoita tässä mutta jos me pidämme tätä, tätä keskeisenä tavoitteena, niin silloin meidän täytyy olla selvillä tietyistä asioista, jotka täytyy asettaa äh, kyseenalaisiksi, joista nimittäin esimerkiksi soijan äh, tuonnissa täytyy asettaa kyseenalaiseksi nollatoleranssi. Minä katson, että tämä ei kuulu tähän mietintöön. Ja se on jopa haitallinen tämän mietinnön kannalta, jos siihen kirjattaisi, on kysymys kuitenkin eurooppalaisista valkuaisainekasvin, valkuaiskasvien viljelystä eikä tuonnista, ja meidän täytyy ottaa se vakavasti. Tässä mietinnössä meidän täytyisikin olla johdonmukaisia tässä mietinnössä, että nämä kohdat eivät sisälly tähän mietintöön, koska muussa tapauksessa minulla se ongelma antaa nimeni tämän mietinnön alle. Kiitos. Kollega Häusling. Kiitoksia. No ehkä vähän yllättävää, mutta onneksi, vaikka kello on näin paljon, nyt aamulla edes illalla, niin täällä on vielä kymmenen kollegaa, jotka haluavat puheenvuoron. No, se on vähemmän kuin kuinka paljon henkilöitä on paikalla. Mutta ensimmäisen puheenvuoron saa McGuinness. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, President. Um, can I... Kiitoksia, puhemies. Esittelijälle haluaisin sanoa, että tämä on erittäin hyvin tehtyä työtä. Ja tässä on korostettu sitä, että me olemme riippuvaisia tuot, maahan tuonnista proteiinin osalta. Ja me olemme nyt tässä tilanteessa esimerkiksi Kiinan suhteen, ja tämä täytyy ymmärtää, koska meidän täytyy tarkastella tätä elintarviketurvallisuuden kannalta. Ja tiedän, että kello nyt ei käy, joten minulla on varmaan nyt enemmän puheaikaa kuin haluaisitte, mutta tämä nyt teille vain varoitukseksi. No kaksi asiaa, joihin haluaisin kiinnittää huomionne. Ja ymmärrän, että tämä geenimuunneltu kysymys on arkaluontoinen, mutta tällä hetkellä tämä näiden GMO-tuotteiden sallimattomuus on ongelma Euroopassa. Meidän täytyy löytää teknisiä ongelmia ja me olemme nyt siirtymässä sitä kohti. Kohdassa 12 on puhuttu prosessoiduista eläinproteiineista ja se on myöskin tärkeää. Meidän täytyy soveltaa sääntöjä tässäkin kysymyksessä, mutta tämä on yksi ongelma, joka meillä on EU:ssa. Me olemme kieltäneet tiettyjä eläinproteiineja elintarvikeketjusta hyvistä syistä ihmisten ja eläinten terveyden takia. Joten tämä mietintö on hyvä ja uskon, että siinä on korostettu yhtä tärkeintä ongelmia Euroopassa, eli mistä se on hankkinut rehunsa viime aikoina. Ja kiitoksia, että otitte huomioon tämän kellon. Sitten seuraavaksi Tarabella yksi minuutti. Puhemies, ensinnäkin minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvästä mietinnöstä. Vaikka olen pettynyt No hän nyt ei tällä voi mitään, mutta minäkin äänestin tyhjää valiokunnassa. Yhtäältä on ikävä, että mietintöä on vesitetty ja otettu mukaan nollatoleranssi ja se, että ollaan joustavampia GMO-ongelmien suhteen. Ja tämä ei ratkaise tätä valkuaisvaje-ongelmaa, eikä sitä olisi pitänyt ottaa tähän mukaan. Toisaalta meidän pitää muistaa myöskin se, että meidän täytyy vähentää riippuvuuttavuutamme, joka on jo kasviproteiinin osalta liian suuri. Ja sitten Blair House-sopimus, siinähän on, sehän on johtanut siihen, että hintojen heilahtelu on lisääntynyt, ja se on täysin ristiriidassa Kioton pöytäkirjaan kanssa. Ja lopuksi tulevaisuutta silmällä pitäen meillä pitäisi olla suojelua myöskin viljelykierron suhteen. Kiitoksia sitten Ferreira. Kiitos puhemies. Proteiini, kasviproteiini, vaje on sekin osaltaan osoitus siitä, mihin nykyiset kauppapolitiikan epätasapainot ovat johtaneet. Tämä vaikuttaa väestöön ja elintarviketurvallisuuteen ja tuottajien asema on heikentynyt hintojen heilahdellessa. Meidän täytyy toimia paikallistasolla ja lyhyen toimitusketjun nimissä niin, että viennin riippuvuutta voidaan vähittäin vähentää. Tässä voidaan käyttää vuoroviljelyä ja kehittää tekniikkaa, mutta tämä ei voi kuitenkaan olla tekosyy sille, että muihin tärkeisiin kysymyksiin ei kiinnitettäisi enää huomiota. Kiitoksia. Nyt joka tapauksessa tulkit eivät pysyneet perässäsi tällaista sprinttiä. He eivät pysyneet siis perässä. No niin, sitten seuraavaksi Dodge. Kiitos puhemies. Haluan kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Eh, nämä rehujen, hin, rehun hintojen uh, korottamiset ovat osoittaneet, kuinka altis EU on. Eh, Valkuaiskasvi on hyvin tärkeää karijalostukselle ja tuottajat tällä sektorilla, ainakin minun vaalipiirissäni, ovat todellakin hyvin suurissa vaikeuksissa, erityisesti erityisesti sian, sianlihan tuotannossa. Huolimatta näistä vesittelijän varaumista uskoisin kuitenkin, että Euroopan täytyy liikkua kohti ratkaisua suhteessa nollatoleranssiin. Puhuin viime viikolla eh, vaalipiirini ihmisten kanssa, jotka ovat, tuovat tätä rehua. Ja he sanoivat, että, että eh, ne, he eivät halua anna mitään, antaa mitään pitkän aikavälin ratkaiseminen täytyy päästä, päästä jonkinlaiseen ratkaisuun tämän nollatoleranssin suhteen. Kiitoksia. Seuraavaksi Downtown. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Minäkin varjoesittelijänä haluaisin kiittää esittelijää erinomaisista työolosuhteista tässä kysymyksessä. Tämä on todellakin strateginen kysymys tällä hetkellä. Näistä Kiinan lukemista puhuttiin 2010. Kiinalaiset astivat 49 prosenttia markkinoilla olevasta soijasta ja vuonna 2011 kyse on 57 prosentista. Eli kyse on riippumattomuudesta Euroopassa, joka on ongelma nyt keskipitkällä aikavälillä. Ja ajatellaan nyt vaikka, että jotkut alueet, joilla harjoitetaan maataloutta viikon ajan joutuisi tuomaan soijaa. Ja mitä tapahtuisi? Meidän täytyy kirjallisesti käynnistää tätä tuotantoa omalla alueellaan omassa maassani. Artiklan 68 nojalla on politiikkaa käytössä 2010, joka on osoittanut, kuinka joustavaa tämä tuotanto on. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Tabaci. Gracias. Eh, Kiitos puhemies. Äh, sosialistiryhmän puolesta olin myös ympäristövaliokunnassa laatinut lausunnon. Tässä haluankin onnitella herra Hoislingia ja kiittää häntä, häntä erinomaisesta yhteistyöstä. Tämä on hyvä mietintö. Me puhumme siitä faktasta, että meillä on valkuaisainen vaje. Äh, Euroopassa on todellakin suuri uhka karjan tuotannolle, mutta tämä raportti mietintö tekee sen äh, selväksi nyt ilmastoolosuhteet eivät ole edulliset, entäpä sitten eh, yhteinen maatalouspolitiikka, me emme saa kannustimia eh, tätä viljelyä varten, on yksi tärkeä näkökohta, jonka haluaisin ottaa esille. Erityisesti rova eh, komissaari, minusta on ehdottoman tärkeää Euroopan komission kannalta tärkeä ryhtyä tuumasta toimia ripeästä, jotta voitaisiin puuttua eläinproteiiniin ja siihen, millä tavalla sitä voitaisiin käyttää. Me puhumme siipikarjan tuotannosta, en tiedä, on, tarvitaanko tätä kieltoa enää. Kiitoksia Tabacin. Sitten seuraavaksi puheenvuorossa Anssi Kierski. Nieroztropna polityka rolna Unii doprowadziła do tego, że produkcja roślin... Yhteinen maatalouspolitiikka eu on johtanut nyt tilanteeseen, jossa proteiinin tuotanto ei ole kannattavaa. Mutta tämä valkoisvaje osoittaa, että meidän täytyy uudelleen miettiä politiikkaamme. Tällä hetkellä Euroopan markkinoilla on soijaa, joka on täysin tuotu Brasiliasta, Argentiinasta, Yhdysvalloista. Soija, jota on muunneltu genetiivisesti ja jonka tuotanto on suhteellisen halpaa. Ja sitten on toinen ongelma, joka liittyy saatavuuteen näiden geenimuunneltuneiden tuotteiden osalta. Me emme ole johdonmukaisia, koska yhtäältä me keskustelemme näiden tuotteiden kieltämisestä EU:ssa ja toisaalta geenimuunneltu soija kuitenkin sitä tuodaan kolmansista maista. Eli me käytämme sitä kuitenkin. Kiitoksia. Ja sitten keskustelun päätteeksi vielä Westlund. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvin laaditusta mietinnöstä. Se, mitä hän sanoo GMOista ja nollatoleranssista, ei ole ehkä aivan paikallaan tässä mietinnössä, koska se on taas ristiriidassa muihin mietinnössä oleviin asioihin, mutta haluaisin ottaa kantaa ilmastonäkökohtiin. Edelleenkään ei ole ratkaistu tärkeää kysymystä mietinnössä siitä, että syömme jatkuvasti lisää li, tai enemmän lihaa. Mitä enemmän meillä on rahaa, sitä enemmän syömme lihaa ja sitä enemmän kasvivalkuaista tarvitsemme. Ja tämä on suuri kysymys, joka on tässä koko kysymyksen ytimessä. Kiitoksia ja pyydän anteeksi, välistä unohtui Sean Kelly, joka saa nyt viimeisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin onnitella esittelijää mietinnöstä. Ja tämä on oikeastaan skandaali, koska ei ole oikein, että vähennetään valkuaistuotantoa EU:ssa. ssa me olemme riippuvaisia valkuaisesta 80 prosenttia, että tuodaan EU-hun. Ja miten tämä on mahdollista EU-ssa? Se on niin keskeinen tuote sekä satojen osalta että myöskin rehun osalta. Ja hän on todennut kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin viljelykierto, se ei ole kovin helppoa ja markkinoita on muutettava, jotta viljelijät muuttavat käytänteitään. Ja myöskin tavoitteeksi pitäisi ottaa YMTn uudistukseen, jotta meillä on riittävästi itseriittoisuutta Euroopassa. Senior Kelly. Kiitoksia. Ja sitten viimeisen puheenvuoron saa komission jäsen ja hän saa päättää tämän keskustelun. Itämanaki, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tällainen äh, turvallinen ja luotettava proteiinitoiminta. Se on erityisen tärkeää karjantalo, karjataloudelle. Haluankin kiittää esittelijä Hoislingia ja maatalousvaliokunnan jäseniä siitä, että tämä tärkeä asia on otettu jälleen esityslistalle. Teidän mietintönne on tervetullut panos tähän keskusteluun yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta mentäessä kohti vuotta 2020. Niin kuin tiedätte, komissio aikoo tehdä syksyllä lainsäädäntöehdotuksia asiasta. Haluan painottaa sitä, että kotimainen proteiinituotanto on lisääntynyt osana myös luomutuotantoa. Rapsin ja etanolin tuotanto on myös lisääntynyt voimakkaasti. Nyt ne ovat 22 on, ovat osa koko proteiinituotantoa verrat, nyt se on 22 prosenttia ja viisi vuotta sitten se oli 12 prosenttia. Viljelijöiden saama tuki, joka käyttävät tätä viljelykierrossa, on yksi tärkeimpiä ajatuksia tässä mietinnössä. Kuten tiedätte, viljelykierto on yksi elementti, jota pohditaan tässä suorien maksujen vihertämisessä ja, ja pidän tätä ajatusta hyvänä osana kestävää viljelyä. Me tähtäämme synergioihin. Mutta kuitenkin mikä tahansa suorien maksujen vihertyminen, sitä ei saa vaan asettaa uhanalaisella, jos irrotetaan suora tuki, suora ympäristötuki tietystä viljelykasvista. Tämä on keskeinen osa markkinasuuntautumista, joka, johon on päästy viimeisimpien uudistusten myötä. Haluan painottaa sitä, että useat jäsenvaltiot tällä hetkellä käyttävät mahdollisuutta kytkiä osa suorasta työstä ympäristötavoitteistaan tuo tukeakseen proteiinikasviviljelyä. Haluan myös painottaa sitä, että merkittävä so- soijapapujen lisääntyminen EU-ssa todennäköisesti implikoi sitten vaikutuksia viljelykasvituotantoon. Lopuksi haluan mainita kaksi muuta sektoria, jossa politiikka voi tehdä jotain. Tutkimus ja maaseudun kehityspolitiikka. Kummatkin voivat olla tärkeitä toimijoita siinä, että saataisiin paras mahdollinen tulos meidän proteiinilähteistämme. Esimerkiksi ne voivat auttaa hyllyssä koulutuksessa ja proteiinikasvien parhaassa viljelyssä ja optimaalisessa rehukäytännössä. Ne voivat myös auttaa kehittämällä uusia variaatioita. Ja lopuksi komissio pitää hyvänä teidän ajatuksianne tässä valmistauduttaessa näihin uudistuksiin. Kuitenkin ollaan nyt täytyy olla selvillä siitä, että äh, viljelykierto tai kannustimet, äh, tutkimus ja valtion kehityspolitiikka voivat auttaa tietenkin. Mutta EU on edelleenkin riippuvainen myös äh, tuotetusta proteiinista. Senora komissaria. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu päättyy tähän ja huomenna puolelta päivän äänestämme kyseisestä päätöslausumaesityksestä. Seuraava istunto alkaa huomenna tiistaina 8. maaliskuuta kello 9.